millä tavoilla todellakin tehokkaasti myötävaikuttivat tämän mietinnön aikaansaamiseen. Tällä tavalla on saatu aikaan ehdoton avoimuus, joka innoitti työtämme aivan alusta asti. Kiitän myöskin komissaari Malmströmiä siitä innosta, jota hän on osoittanut tämän burden sharingin, eli taakanjaon suhteen, jota hän toivon mukaan sitten saa vietyä eteenpäin sekä neuvostossa että komissiossa ja toivottavasti siitä saadaan aikaiseksi myöskin konkreettisia tuloksia. Ihan synteesin tekeminen on hyvinkin vaikeaa, mutta jos se on, vaik- jos se on mahdollista, niin se olisi seuraavanlainen. Niin kauan kuin kehityksen tasossa on valtavia eroja pohjoisen ja etelän välillä maailmassa, niin kauan kuin on vallalla demokraattisten instituutioiden välisiä eroja ja valtavia eroja ihmisoikeuksien välillä ja vastaanotto, niin vastaanottopolitiikka on aina vain osittain menestyksekästä ja tehotonta. Meidän täytyy puuttua strategisen kokonaisvaltaisen siirtolaisuuspolitiikan keinoin, joka puuttuu rakenteellisiin seikkoihin, jotka saavat aikaan tällaista epätasapainoa, epätasa-arvoa maailmassa. Kaikki muu on sitten seurausta tästä ja tämän myötä saadaan mahdollisesti sitten jonakin päivän aikaiseksi parempi maailma. Kiitoksia. Yhteiskeskustelu on päättynyt ja äänestys asiakirjasta on huomenna kello 12. L'ordine del giorno reca gli Seuraavaksi meillä on sitten minuutin puheenvuorot, jotka koskettavat poliittisesti ajankohtaisia aiheita. Ja annan välittömästi puheenvuoron edustaja Higginsi. EU e täytyy pyrkiä saamaan tai pyrkiä puuttumaan li- tieturvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen, enkä halua, että meidän, me voimme odottaa vielä kauan, jotta saisimme yhteisen eurooppalaisen ajokortin. Mitä se realistisesti merkitsisi, jos me noudatamme näitä asetettuja päivämääriä? tiellä liikkujia täytyy suojella ja uskon, että meidän täytyy käyttää olemassa olevaa modernia teknologiaa, jotta voimme nopeuttaa tätä olemassa olevaa aikataulusuunnitelmaa. Tämä on tärkeä aihe ja komission täytyy tehdä tämän asian eteen jotakin. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia sitten edustaja Metsaros. Demokratia. Kiitos rouva puhemies. Demokratia, kristinusko, niihin minä uskon. Kreivi Ester Haasi uskoi myös näihin arvoihin. Hänet kuitenkin tuomittiin vuonna 1947 ja myöhemmin hän kuoli marttyyri kuoleman. Hän oli ainoa, joka tuomitsi juutalaisvainot, mutta hänen ongelmansa oli se, että hän myös puolusti saksalaisvähemmistöä. On todellakin häpeällistä, että tällainen oli mahdollista silloin ja tänä päivänä vieläkin ja odotamme edelleen sitä, että hänen kunniansa palautettaisiin. Meidän täytyy kunnioittaa eurooppalaisia arvoja tulevaisuudessakin. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia sitten Rystä Kutas. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. În acesta... Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Hyvät kollegat, tänä vuonna unkarilaiset ekstra- ääriliikkeiden mielenosoitukset ovat sisältäneet todella huolestuttavia piirteitä. Siellä on ollut näissä Transsylvanian alueen mielenosoituksissa Unkarin valtion edustajia ja hyvän, hyvä yhteisymmärrys, joka on ollut Unkarin kansan ja Romanian kansan välillä, on nyt uhanalainen. alainen. Unkarilaiset ääriliikkeiden edustajat ovat hyökänneet romanialaisten ö, symbolisten sankareiden symboliarvon kimppuun. En halua mitenkään ö, olla liittolaisena tämän tyyppisessä toiminnassa ja haluan tuoda esille tämän asian EU:ssa, jotta tällaiset toimet tuomittaisiin jyrkästi. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Mirski. Paldies. Godas kungs, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kysyä teiltä kysymykset. Mitä mieltä olette siitä, että onko mahdollista Belgiassa esimerkiksi sulkea ranskalainen koulu, tai Ranskassa sulkea saksalainen koulu. Eihän sellainen ole mahdollista, mutta Latviassapa, jossa 40 prosenttia väestöstä on venäjänkielisiä, tämmöinen on mahdollista. Tänä päivänä Latvian parlamentissa nationalistit ja natsit totesivat, että he haluavat järjestää kansanäänestyksen venäläisten koulujen sulkemisesta Latviassa. Ja samaan aikaan Knut Wollenbeck tulee tänne ja sanoo, että hän on ylpeä Latvian integraatiopolitiikasta. No luulette, että vitsailin tässä, mutta ei niin ole. Mitäpä luulette, että tapahtuisi, jos kaikki venäjänkieliset koulut suljettaisiin Latviassa? Voin vastata teille siihen siellä puhkeaa kansalaissota. Jos parlamentti ei reagoi tähän radikalisoitumiseen, niin huomenna tulee olemaan liian myöhäistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Bilbao. Presidenta. Puhemies. Japanin ydinonnettomuus on asia, joka on saattanut johtua vääristä toimenpiteistä, mutta kaikesta huolimatta meidän täytyy ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin, jotta jäsenmaissa olevat vanhentuneet ydinvoimalat suljettaisiin mahdollisimman pian, koska näissä voimaloissa on joitakin samankaltaisuuksia Fukushiman ydinvoimalan kanssa. Haluaisin, että Baskimaan itsehallintoalueen hallitukseen vedottaisiin, jotta mm, Garonjassa oleva ydinvoimala suljettaisiin eurooppalainen pöytäkirja, joka ottaa huomioon suuren, suuret mm, katastrofit, on seikka, johon, joka täytyy ottaa huomioon silloin, kun tämä tyyppisiä asioita valmistellaan. Vole Arkin. Ja sitten edustaja Harkin. The EU Secretary General Catherine Day described the Irish Bank... Pääsihteeri ö, otti kantaa Irlannin tilanteeseen, mutta tässä todellakin kaiken tyyppisiä ähm, velkoja sysätään irantilaisten harteille. Tämä hätärahoitus Euroopan keskuspankilta muun muassa, miten Irlanti, pieni valtio, pystyy hoitamaan tämän taakka velka jokaista kohde on noin 160 000 euroa, jotta voitaisiin tässä pelastaa pankit. Ranskassa 62 miljoonaa, siellä oli samantyyppinen pankkikriisi. Silloin velka olisi 1,3 triljoonaa euroa. Onko tämäkin vielä kestävä summa? Tässä sanottiin, että euro ei ole kriisissä. Jos komissio nyt ei ota tätä huomioon eikä toimi, niin silloin euro alueen tulevaisuus ja myös Irlannin tulevaisuus on aika synkkä. Grazie, la parola all'onorevole... Kiitoksia edustaja John, äh, John Buonanotte, grazie signora Presidente. Niin, kiitoksia puhemies. Tämänhetkisessä tilanteessa Katalonialla on hyvin vakavia äh, oireita ja negatiivisia oireita. Siellä on esimerkiksi yli 40 prosentin nuorisotyöttömyysaste. Yksi pääsyistä ovat veron menetykset, jotka edustavat noin 10 prosenttia Katalonian tilanne, taloudellinen tilanne on koko e Etelä-Euroopan kannalta merkittävä ja tästä syystä se on koko Euroopan unionille ongelma. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole Wojciechowski. Ja sitten edustaja Wojciechowski. E, Kiitoksia. Viime aikoina Liettuassa kouluasetus on hyväksytty ja sen mukaisesti 50 prosenttia puolalaisista kouluista, jotka toimivat Liettuassa, suljetaan. Ja tämä on todellakin puolankielisen vähemmistön oikeuksien polkemista. He ovat asuneet siellä satoja vuosia ja sitten puolalaisia nimiä ei saa kirjoittaa puolalaisia paikan nimiä ei saa käyttää ja tämä on todellakin mm, koulutus- ja opetusta heikentävä seikka. Puolalaiset ja liettualaiset elävät suoranaisessa konfliktitilanteessa ja tämä on hyvin hankala tilanne. Tämä on siis EUn sisäinen asia ja se ei ole kosketa ainoastaan Liettua, vaan koko EU. Grazie. Kiitoksia sitten edustaja Triantafilides. Σχολιάζοντας την έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε... Kiitos. Rouva Oomenin mietinnössä Turkin edistymisestä sanottiin, että raportti ei olisi tasapainoinen. Nyt on sanottu myös, että se mitä Kyproksella tapahtuu, niin tämä on molempien osapuolten ongelma. On hyvin paljon vielä turkkilaisia sotilaita saaren eteläosassa ja sanottiin, että Ankara loukkaa kansan oikeutta. Se muuttaa väestörakennetta saarella jatkuvasti. Ja Turkin kyproslaisten olemassaolo on uhattuna. Meidän parlamenttina ei tule hyväksyä tällaisia loukkauksia. Pyytäisin, että antaisitte selkeän merkin ja olisitte solidaarisia Turkin kyproslaisia kohtaan ennen kuin on liian myöhäistä. Ja edustaja Salavrakos. Kiitos. Pohjois-Afrikka on tulessa, tämä koskee Libyaa, kaikki alkoi Egyptistä ja nyt se leviää myös muihin maihin tällä alueella. Ja sillä on vaikutuksia myös kaikkiin muihin naapurivaltioihin. Samanaikaisesti on myös ongelmia Israelissa, Turkissa, Iranissa mutta Turkki on ilmeisesti lännelle kuitenkin niin tärkeä, että se saa loukata kaikkien maailman periaatteja. Kuitenkin se on liittymässä Euroopan unioniin. on yhä enemmän muslimeja, jotka elävät Euroopan maissa ja tulisi esittää kysymys, miten Euroopan johtajat nyt ottavat huomioon sen, että tämä vaikuttaa myös Euroopan turvallisuustilanteen, jos nämä maahanmuuttovirrat sallitaan tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Dodds. Uh, Madam President rouva puhemies. Kun puhutaan rahoituskriisin vaikutuksesta, siis Irlannin kriisin vaikutuksesta Pohjois-Irlannin talouteen, niin täytyy todeta, että valitettavasti joudun, joudun kertomaan valtavan surullisesta poliisihenkilön murhasta Pohjois-Irlannissa. 25-vuotias konstaapeli Ronald Kerr kuoli lauantai-iltana republikaanisten terroristien käsissä. Konstaapeli Kerr katolinen virkamies kuoli autopommin seurauksena niin ikään. Ja pyydän tätä parlamenttia ilmaisemaan kantansa tällaisen hirvittävän irlantilaisen terrorismin toiminnan suhteen, joka vetää Pohjois-Irlannin takaisin sen synkkiin, pimeisiin aikaisempiin päiviin. 2007 vuodesta lähtien toisin ajattelevat republikaanit, terrorismit, terroristit ovat asettaneet autopommeja poliisien autojen alle. Onneksi kaikki niistä eivät ole räjähtäneet, mutta kuolemantapauksiakin nyt on ollut. Toivon, että tämän murhatapauksen käsittely etenee tehokkaasti. Konstaapeli Kersin brutaalin murhan käsittely täytyy tapahtua asianmukaisesti oikeudessa. Se täytyy tehdä maamme tulevaisuuden nimissä ja tämän urhean poliisin elämän ja työn kunnian, kunnioittamiseksi ja myöskin hänen surevan äitinsä surun huomioon ottamiseksi. Ja kiitän, että tämä asia otetaan tällä asianmukaisesti huomioon. Kiitoksia edustaja Pupakis. Kiitos, Kiitoksia puhemies. Kun YK on yleissopimus on hyväksytty, joka, sopimus, joka koskee vammaisia, tässä yhteydessä EU on sitoutunut siihen, että se takaa vammaisille täydet oikeudet yhteiskunnassa, mutta nämä asiat eivät kuitenkaan päde. On 30 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa, joilla jokapäiväiset toimet, kuten kaupassa käynti, ovat hankalia ja esimerkiksi ihmiset sokeat tarvitsevat näkevän henkilön auttamaan heitä ostosten teossa. Nyt tarvittaisiin tuotteisiin pistekirjoituksella merkityt tiedot. Toivon, että parlamentin jäsenet tukevat tätä hanketta. Papa Nikolaou. Kiitoksia edustaja Papa Nikolaou. Kiitos puhemies. Viimeisen huippukokouksen johtopäätökset olivat huolestuttavat ennusteet rakennemuutosten suhteen johtavat siihen, että ehkä tässä todellakin otetaan askelia taaksepäin. Kreikassa tämä voidaan jo havaita. Siellä käydään jo keskustelua tiedemiesten piireissä, jotka epäilevät sitä, miten velkataakat pystytään maksamaan. Totuus on, hyvät naiset ja herrat, että ennusteet ovat hyvin vaikeita. Kriisissä, äh, Kreikassa kriisi vain pahenee eikä parane. Valtionmenot kasvavat ja kaikkein huolestuttavinta on se, että työttömyys kasvaa edelleen. Me tarvitsemme kehitystä, mutta onko meillä havaittavista kehitystä? Ei, me tarvitsemme äh, kehityspolitiikkaa, emmekä rakennemuutoksia. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia sitten edustaja Giurk. Köszönöm a szót, elnök asszony. Fél idejéhez érkezett a Magyar Uniós elnökség. Kiitos, puhemies Unkarin puheenjohtajakausi on puolessa välissä ja tulisi katsoa, mihin on päästy. Kuudes paketti on saatu kasaan neuvostossa. Tämä on hyvä asia. Tässä on pystytty parantamaan EUn kilpailukykyä. Helmikuun huippukokouksessa saavutettiin myös läpimurto ja näin voimme harjoittaa yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Kohesiopolitiikassa on päästy eteenpäin, mutta on myös avoimia kysymyksiä, esimerkiksi unionin romanistrategia. Tätä kautta Euroopan unioni tulee sitoutumaan siihen, että se tukee romaniväestöä. Toivon, että tuette tätä aloitetta. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Ja edustaja McGuinness. Thank you, Madam President. Like... Kiitoksia, rouva puhemies. Kuten rouva Dodds, olin ajatellut puhua taloudesta, mutta se kauhistuttava ö, murha Pohjois-Irlannissa, joka koski nuorta katolilaista poliisivirkamiestä muutti tilanteen. Tämän tragedian valtavuus sekä perheelle että koko Elannille on käsittämätön. Hän oli vasta 25-vuotias ja hän oli juuri saanut koulutuksensa päätökseen, kun, äh, kun pommi räjähti hänen autonsa alla. Eilen äitien päivänä puhuin juuri hänen äitinsä kanssa ja hän pyysi poikaansa, että hän ei liittyisi poliisivoimiin, mutta nyt hän sanoi, että katolilaisten yhteisön jäsenten ei pitäisi pelästyä ja vetäytyä pois tämän murhan seurauksena. Hänen surunsa osaan ottaen haluamme todeta, että emme halua palata noihin synkkiin menneisyyden päiviin, emmekä halua, että hän olisi kuollut turhaan. Ne, jotka ovat murhanneet hänet, heillä on velvollisuus vain ne henkilöt, jotka tietävät tästä murhasta jotain, heillä on oikeus, äh, velvollisuus kertoa poliisille tietonsa. Ja meidän Euroopan unionina on velvollisuus tukea tämän murhan selvittämistä. Kiitoksia. Vanna. Ja sitten edustaja Ivan. Bună seara, doamna președinte. În România este o lege care... Kiitoksia puhemies. Meillä on laki, joka sanoo, että opettajille, opettajilla pitäisi olla korkeampi palkka, koska tämä palkka on todella matala tällä hetkellä. Romanian parlamentti, kansallinen parlamentti on äänestänyt tästä laista, mutta kuitenkaan opettajien palkkaa ei ole oikeasti nostettu. Asia on viety myös tuomioistuimeen, mutta hallitus ei halua panna täytäntöön tätä lakia. Nyt on siis uusi laki, joka asettaa opettajien palkkojen rajat, mutta se mitä nyt tapahtuu on vaarallista. Se on vaarallista demokratialle, se on vaarallista romanialaisille instituutioille. Tämä on myös EUn 2020 strategian vastainen liike. Meidän tarvitsemme parempaa koulutusta, jotta voimme vahvistaa työllisyyttä, me tarvitsemme nuoria, jotka saavat hyvää koulutusta, me tarvitsemme tehokasta koulutusta ja hyvin palkattuja opettajia. Grazie. Kiitos ja sitten edustaja Tanasescu. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Ca urmare... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat nyt kun meillä on heikko hallitus, niin meillä on syntynyt valtavasti huonoja päätöksiä, jotka vaikuttavat talouden, talouteen heikentävästi. Romanialaiset kansalaiset ovat terveytensä puolesta jatkuvassa vaarassa, koska terveydenhuolto on huonoa ja ihmisiä ei hoideta eikä käsitellä heidän arvonsa mukaisesti. Nykyinen hallitus ei ota huomioon näitä laiminlyöntejä. Lisäksi lääkäreiden liitto on myös pyrkinyt parantamaan tilannetta, jotta neuvottelut terveysministerin kanssa voitaisiin käynnistää, mutta tilanne ei ole parantunut. Haluaisin, että Euroopan parlamentti kiinnittäisi huomiota tähän asiaan, koska se voisi vedota Euroopan, Romanian parlamenttiin, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämä vallan väärinkäyttö ja periaatteiden loukkaaminen. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Masip. De las inquietudes de Don Felipe de Borbón. Don Felipe Borbón, joka on alueeltani Asturiasin alueelta tuleva henkilö. Hän on hyvin huolestunut siitä tilanteesta, joka on Gibraltarin tilanteella, tilanteessa edelleen vallitseva konflikti sopimukseen Espanjan valtion ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole päästy. Ja on, tilanne on täysin sietämätön. Edelleen 2100-luvulla meillä on, 2000-luvulla meillä on tällainen yhdistyneen kuningaskunnan miehitys Espanjan valtion alueella. Tässä on myös otettava huomioon Kyproksen tilanne, jossa on vastaavanlainen epäoikeudenmukainen perustelematon miehitystilanne. Edustaja Fajon ei näytä olevan paikalla, joten edustaja Nevedalovalla on nyt puheenvuoro. Kiitos. Euroopan unioni haluaa olla maailman kilpailukykyisin alue. Meidän täytyy siis investoida tulevaisuuteen. Nykyään Euroopan unioni löytää yhä uusia syitä sille, miksi koulutusta ei tulisi tukea. Puhutaan kriisistä ja sen seurauksista. Me puhumme nyt monivuotisesta rahoitusnäkymästä. Täytyy myös vastata kysymykseen, kuinka paljon me haluamme investoida tulevaisuuteen ehkä meidän tulisi esittää kysymys neuvostolle. Me emme voi hyväksyä sitä, jos joissakin jäsenvaltioissa määrärahat ovat päällekkäisiä. Jos haluamme investoida tulevaisuuteen, meidän täytyy toimia tällä tavalla. Kiitos. La parola. Kiitoksia sitten edustaja Tremosa. Moltes gracias, señora president. Dear colleagues, I want to denounce... Denoun... Hyvät kollegat, haluaisin kertoa Euroopan unionin pilariin kohdistuvaa aggressiota esimerkiksi sisämar- esimerkiksi nimenomaan sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus, henkilön vapaa liikkuvuus. Tietyt katalonialaiset teollisuusyhdistykset ja ö, lehdet ovat ilmoittaneet, että katalaani ö, rekkoihin, rekkoja kohtaan on hyökätty ja niitä on tuhottu. Ja tämä on tapahtunut tämän vuoden aikana jo kaksi kertaa. Viimeksi, viimeisin tapahtuma oli muutama viikko sitten, kun muutamat ranskalaiset pysäyttivät Katalonista tulevat rekat ja hyökkäsivät kuljettajakohtaan ja levittivät pitkin peltoja kilokaupalla rahtina ollutta lihaa. Tällä on ollut vaikutus Katalonian, vakava vaikutus Katalonian lihateollisuuden toimintaan ja myynti on laskenut 50 prosenttia. Minä olen esittänyt Euroopan komissiolle kirjallisen parlamentaarisen kysymyksen, jotta Euroopan unioni lopettaisi tämän aggressiivisen toiminnan, jota ei voida hyväksyä. Kiitoksia. Sitten edustaja Vadim ei näyttäisi olevan paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Sokorille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 Unkarilainen vähemmistö Romaniassa on yksi tällainen ryhmittymä. Euroopan neuvoston suositus on erittäin hyvä Chango-vähemmistölle. Romanian hallitus on ryhtynyt joihinkin toimiin, mutta Euroopan neuvostolla ei kuitenkaan ole tarpeeksi välineitä toimijakseen. Suositusten kautta emme pääse tavoitteisiin. Euroopan unionin täytyisi ottaa vakavasti kulttuurien monimuotoisuus. Silloin se voi eh, suojella Chango-vähemmistöä Romaniassa. Kiitos. Grazie. Eh, l'ultimo intervento. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro menee edustaja Estarasille. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Viime tammikuussa komissio hyväksyi strategian, joka pyrki vaikuttamaan siihen, että koulun keskeyttämiseen puututtaisiin ja pyritään vähentämään kymmenellä prosentilla koulun keskeyttämistä. Mutta valitettavasti tähän ei ole sisällytetty vammaisia. Niinpä tämän minuutin aikana haluaisin vedota teihin, koska pian on Brysselissä kaikkien jäsenmaiden koulutus, kouluasioista vastaavat ministerit kokouksessa ja siellä olisi hyvä ottaa esille myös tämän strategian puutteet, koska on olennaisen tärkeää, että näissä strategioissa otettaisiin huomioon myös vammaiset. Se on tärkeää heidän koulutuksensa kannalta ja siltä kannalta, että he voisivat päästä työhön. Ja artikla 24 ei ole ottanut huomioon vammaisia koulutusjärjestelmän kannalta. Grazie. Ora l'ordine. Kiitoksia. Sitten päivän edis esityslistalla siirrytään edustaja Jeglen mietintöön naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle. Hänellä on neljä minuuttia aikaa.